Bueno, si les parece... Jos teistle sopii, voisimme jatkaa työtämme ja siirrymme tavalliseen tapaan niillä kohdilla, jotka ovat esitystossa. Aloittaisin kohdalla yksi, joka on hyväksyminen. Sopiiko kaikille? Siirrymme kohtaan kaksi, joka on pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista. Teillä on pöytäkirja saatavillanne ja jos on kommentteja, niin jos ei ole kommentteja, niin katsomme, että ne on hyväksytty. Ja katsomme, että ne on sitten hyväksytty. Ja puheenjohtajailmoitukset sanoisin vain, että, että konnettorin kokouksessa on päästy yksimielisyyteen vuot vuoden 2017 ohjelmassa, joka liittyy selvityksiin ja muihin tällaisiin tutkimuksiin, joita tullaan tekemään. Tämä on hyväksytty koordinaattorin kokouksessa. Seuraava kohta on sitten se. Oli tämä kohta Rova Marinakin kanssa. Ja nyt siirrymme sitten kohtaan numero viisi, joka on suositus neuvostolle YK naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta – jossa yhteisestelijöitä ovat Rova Le Grip ja Rova Arena. Annankin puheenvuoron Rova Arenalle, koska Rova Le Grip sanoi, että hän ei olisi paikalla. Ähm, Kiitos. Kyse on nyt loogisesta jatkosta sille keskustelulle, jota juuri kävimme Mara Marinakin kanssa. Olin iloinen, kun saimme kuunnella ulkosuhdehallinnon edustajan puheenvuoroa. Hän meni pidemmällekin kuin mitä meidän suosituksissamme mennään. Näin ollen olen tyytyväinen siitä työstä, jota voimme tehdä hänen kanssaan yhdessä tulevina viikkoina, kun keskustelemme siitä tavasta, jolla Euroopan unioni voi edistää niitä prioriteetteja, joita meillä on ajatellen YK 61. CSV-kokousta. Tässä mietinnössä muistutamme tietyistä prioriteeteista. Ne ovat unionin prioriteetteja, joita Euroopan parlamentti tässä tapauksessa tukee. Meillä on viisi aihealuetta. Yksi yleisempi luonteeltaan, joka liittyy naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Tarvitseeko tästäkin vielä tänä päivänä muistutella, vaikkakin tämä periaate on kirjattu perussopimuksiin, yleissopimukseen, kansainväliseen oikeuteen. Valitettavasti todellakin jopa Euroopassa tämän tasa-arvon periaatteen noudattaminen ei ole mikään saavutettu asia. Euroopassakin tästä täytyy muistuttaa ja myös kansainvälisesti. Myös foorumeilla, niin kuin esimerkiksi YKssa. Mietinnössä pyydetään, että neuvosto sitoutuu edistämään Pekingin toimintaohjelman edistämistä, taistellaan väkivaltaa vastaan, taataan terveyspalvelujen saatavuus, seksuaali- ja lisääntymistä terveyspalvelujen saatavuus. Yleisellä tasolla tämä on sellainen lähestymistapa, josta haluamme muistuttaa. Ja toiseksi haluamme, että naisten taloudellinen itsenäisyys vahvistuisi ja syrjinnästä työmarkkinoilla päästäisiin eroon. Muistutan siitä, mitä olemme jo puhuneet esimerkiksi palkkaeroista ja myös eläkeeroista. On myös muita aiheita, esimerkiksi kotityön tasa-arvoisesta jakautumisesta ja palkkatyön tasa-arvoisesta jakautumisesta. Tämähän liittyy myös vanhemmain vapaisiin ja äitiysvapaisiin ja erilaisiin aikapankkijärjestelyihin. Ensinnäkin täytyy varmistaa se, että tasa-arvoisesti naiset voivat osallistua kaikkeen päätöksentekoon kaikilla eri tasoilla. Ja Julin kommentit olivat hyvin mielenkiintoisia, kun ajatellaan poliittista, poliittisesti värittynyttä väkivaltaa. Tämän aiheen suhteen täytyy olla erityisen valppaana. Me olemme itse poliitikkoja, se ei ole kuitenkaan ainoa syy, vaan kyse on siitä, että ilmaisuvapautta pyritään rajoittamaan – silloin, kun kyse on edistyksellisistä ihmisistä, jotka puolustavat naisen oikeuksia. Ja neljänneksi täytyy puolustaa erityisesti heikossa asemassa olevia syrjäytyneitä naisia, jotta esimerkiksi maaseutualueilla äh, luototusta voidaan parantaa. Tämä mainittiin ja alkuperäisväestön kuuluvat naiset ovat äh, hyvin haavoittuvassa asemassa tällä hetkellä. Sitten täytyy edistää YK yleissopimuksen varmistamista, kun ajatellaan vammaisten ihmisten oikeuksia ja yleisemminkin täytyy suojella näitä naisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotiinsa. Nyt puhutaan paljon maahanmuutosta Euroopan yhteydessä. Kyse on oikeastaan vain jäävuoren huipusta. Nämä naiset, jotka Eurooppaan tulevat, ovat vain vähemmistö, kun ajatellaan kaikkia niitä naisia, jotka, jotka ovat joutuneet jättämään kotiinsa. Ja viimeiseksi Haluamme tehdä mahdolliseksi Euroopan parlamentille sen, että voimme osallistua päätöksentekoon silloin, kun YK-tasolla hyväksytään periaatteita. Äsken juuri kuulimme, että tarvitaan todellakin yhteistyötä Euroopan parlamentin ja toisaalta eurooppalaisten kansakuntien välillä ja toisaalta komission kanssa, kun ajatellaan YKssa tehtävää yhteistyötä. Tätä yhteistyötä tarvitaan, jotta voimme puolustaa niitä kannanottoja, joita me olemme esittäneet myös kansainvälisillä foorumeilla, niin kuin YKssa. Tarvitaan johdonmukaisuutta poliittisiin kannanottoihin YKssa. Puheenjohtaja, tässä sisältö mietin, mietinnössämme tässä vaiheessa ja loppuvuodesta toivoimme, että tarkistusten määräaikaa voitaisiin vielä hieman lykätä. Konstanssi, minä seuraamme tarkkaan niitä tarkistuksia, joita nyt jäsenet vielä mahdollisesti jättävät tästä valiokunnasta. Kiitos. Kiitos, Rova Arena. Kuten sanoit, on, on mahdollisuuksia ja tarkistuksia. 11. tammikuuta kello 12 päättyy aika, johon voidaan, tässä voidaan esittää tarkistuksia tähän nyt avaan keskustelun muiden kollegan kanssa. Täällä on Hannibal pyytä puheenvuoroa. Thank you, Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain kiitokset yhteisesittelijöille tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin kattava teksti. Meidän täytyy pitää nämä mainitut asiat mielessä. Ja sitten kysymys siitä, joka liittyy politiikassa toimiviin naisiin kohdistuvan väkivalta naisten hyväksikäyttöä internetin välityksellä, sähköpostia, Twitteriä käyttäen Yhdysvalloissa on ollut melko isoja juttuja esillä. Kyse on melko laajasta väkivallan muodosta ja tämä varmaan kannattaisi huomioida. Sillä on tärkeää, että parlamentti ottaa asian esille, sillä muuten kukaan muu ei sitä kyllä ota esille. Kiitos. Rova Becerra. Kiitos. Haluaisin vain sanoa, että tuen rouva Hannibalin ehdotusta, koska se on erittäin tärkeä ja todellakin ajankohtainen. Kysymys on jostakin, jotakin, mikä on tullut jäädäkseen. Se ei ole mikään tilapäinen ilmiö ja vaikuttaa oikeuksiin ja tämä on todellakin hyvin ajankohtainen asia. Mikrofoni. Hay rostros on lukuisia kasvoja, jotka olivat myöskin tukemassa jonkin ilmeisesti voitakin päätellä, että he tukevat näitä näkemyksiä tämän asian, josta kaikki ovat yhtä mieltä. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta, niin kuten totesin, määräaikatarkistuksille on 11. tammikuuta ja äänestysvaliokunnassa on 25. tammikuuta ja täysistunnossa sitten helmikuussa. Sopiiko? No niin, siirrymme seuraavaan kohtaamislistalla. Se on työolot ja epävarmat työsuhteet. Ja esittelenä on herra Pimenta Lopes ja hänellä on puheenvuoro. Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, eh, desejar a todos os presentes um bom ano. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin toivottaa kaikille onnellista uutta vuotta. Toivottavasti nautitte joululomasta perheiden keskuudessa ja saitte hengähdettyä. Me varmaankin kaikki kaipasimme hiukan lepoa. En nyt jo pitkään puhua tästä tekstistä. On aika lailla vaikea tiivistää yhteen sivuun muutamaa ajatusta enempää. Tämä on monimuotoinen aihealue. Monia tärkeitä asioita pitäisi saada tähän tekstiin. Me jäämme tietenkin odottamaan kommentteja. Me halusimme tietenkin keskittyä muutamaan keskeiseen ajatukseen, josta voidaan lähteä ikään kuin liikkeelle. Me haluamme taistella epätasa-arvoa vastaan, yhtä lailla köyhyyttä vastaan. Näin voidaan välttyä syrjinnältä, varsinkin ne naiset, jotka ovat epävarmojen työpaikkojen kautta joutuneet kärsimään, niin me haluamme vaikuttaa työoloihin ja suojella naisia, jotka ovat äitiyslomalla tai raskaana ja tukea vanhempia ylipäätään. Näin voidaan myöskin taistella epätasa-arvoa vastaan. Kuten sanottu, on aika lailla vaikea näin lyhyessä tekstissä ottaa kaikki tärkeät asiat esille. Meidän täytyy ottaa muitakin asioita esille. Seikka seikkaperäisemmin kertoa syrjinnän eri muodoista ja kertoa siitä, miten näitä eri syrjinnän muotoja vastaan voidaan taistella. Täällä viitattiin kollega Gripin mietintöön, jossa puhutaan eläkkeeroista. Mielestäni meidän tulisi huomioida se, että miten huonot työolosuhteet vaikuttavat naisten asemaan ja miten huonot työolosuhteet ja urakehitys vaikuttavat palkkaukseen ja eläkekehitykseen. Säästöpolitiikkakin on heikentänyt muun muassa vanhempain- tai äitiyslomalla olevien asemaan – Monet asiat ovat jääneet vielä mainitsematta tästä tekstistämme, mutta kyse on vasta luonnoksesta. Tästä lähdemme liikkeelle. Tämä ikään kuin luo pohjan työllemme. Ja olisimme kiitollisia, jos mahdollisimman monet kantaisivat kortensa kekoon ja näin pääsisimme tästä tekstimäärän rajoitteista eroon. Sen pitää olla tietenkin lyhyt ja ytimekäs, mutta toivottavasti löydämme sisältöä tarjoavan keskeisimmät asiat esille ottavan tekstin. Eli me haluamme ne täydentää tätä tärkeää tekstiä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt avaan keskustelun. Valiokunnan jäsenet saavat keskustella asiasta. Rouva Arena. Kyse Ines. Pahoittelen Ines Ajala Senderin puolesta. Hän on nyt tällä hetkellä äänestämässä toisessa valiokunnassa ja valitettavasti ei voi olla nyt paikalla. Hän oli SFDn varjoesittelijä. Hän toimittaa kuitenkin mahdollisimman nopeasti omat kommenttinsa. Pahoittelut hänen puolestaan. Rouva Sáborská, teillä on puheenvuoro. Dziękuję bardzo pięknie pani predsednička. Prajem wszystkim a wszystko najlepsze do, do nového. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta kaikille. Kiitokset kollega Pimento Lopekselle siitä, että hän tällä tekstillään yrittää parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Olen hänen kanssaan samalla kannalla. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat ikään kuin pysyvä tila, vaikka miehet ja naiset tekisivät samaa työtä. Yhtä lailla olen tyytyväinen valmistelijan kommentteihin, jotka liittyvät sellaisiin työsuhteisiin, jotka tarjoavat naisille vain suhteellisen heikkoa suojaa, mutta ei pitäisi keskittyä vain ainoastaan äitiyskysymyksiin syrjinnän lähteenä. Me tiedämme, että monet työnantajat haluavat hyödyntää ei-standardoituja työsopimuksia. työ- ja perhe-elämän yhdistämisen varmistamiseksi. Valmistelija puhuu epävarmuudesta, mutta jotkut naiset pitävät sitä lisää joustona. Hyvin säännellyt työmarkkinat kaipaavat tällaista joustavuutta – silloin kun kyse on naisen tekemästä omasta valinnasta. Rangaistuksen tielle pitää lähteä vain ainoastaan mikäli naisia pakotetaan toimimaan tietyllä tavalla vain ainoastaan sukupuolesta johtuen. Yhtä lailla vaaditaan oikeudenmukaisempaa omaisuuden jakoa niin kuin valmistelijan tekstin kohdassa yksi todetaan. Mielestäni tässä mennään kyllä liian pitkälle ja tämä ei kuulu myöskään Euroopan unionin toimivaltuuksiin. Tekstin lopussa vaaditaan jäsenvaltioiden ponnekkaampaa toimintaa äitiyslomaa lainsäädännössä ja työlainsäädännössä ja vaaditaan myöskin uutta äitiyslomadirektiiviä. No, oma kansanpuolue ryhmäni ei haluaisi lähteä ennakoimaan komission lainsäädäntöpakettia. Sitähän ollaan tarjoilemassa tämän vuoden puolella ja on minulla henkilökohtaisiakin antipatioita tällaisia ehdotuksia vastaan. Mielestäni ei olisi hyvä, että parlamentti tällä tavoin kääntyy kansallisiin parlamentteihin tai lainsäätäjiin ja vaatii lainsäädäntötyön toteuttamista perustamissopimuksessa selkeästi toimivallat on määritelty ja näitä rajauksia tulee noudattaa. Ja mitä tulee sitten äitiyslomaa kysymykseen, niin saan vielä uudemman kerran korostaa, että loman vähimmäispituus liittyy äidin ja vastasyntyneen terveyteen ja vasta toisella siellä tulee tämä sosiaalinen ulottuvuus ja asioiden sekoittaminen johtaa siihen, että äitiyslomadirektiiviä jäsenvaltiotasolta ei olla kovinkaan vahvasti tukemassa. Jos emme siis muuta lähestymistapaamme, niin meitäkin voidaan syyttää siitä, että naisten asema ei ole muuttunut äitiyslomien suhteen – viimeisen 20 vuoden aikana. Kiitokset esittelijälle, valmistelijalle näistä ehdotuksista ja tästä tekstistä ja tietenkin omilla tarkistuksillani pyrin parantamaan tekstiä entisestään. Kiitoksia. Kiitos, Rova Savorska. Nyt Rova Kuneva. Kiitos, puheenjohtaja. Minä Onnittelu, haluan onnitella kollega Joaota. Hän on tehnyt minusta erittäin hyvää työtä. Ja minusta kollega eh, Sili Kiotis on myös tehnyt erinomaisen mietinnön. Tässä on nimittäin vasta-asiasta vastuvalikunnassa, eh, työllisvalikunnassa. Minulta vain lyhyt kommentti, vaikka en olekaan mikään varjoesittelijä. Minä olen, ajattelen juuri tällaista varmaa työllisyyttä, itse tehnyt tai saanut erittäin epämiellyttäviä kokemuksia, koska nimenomaan naisten kannalta niin on, että, on niin, että työolosuhteet eivät välttämättä aina ole varmoja ja saavat pienempää palkkaa. He ovat ensimmäisiä, jotka irtisanotaan ja usein työllisyys tai työsuhteet, jotka ovat varmempia, ovat ole niitä, joita katsotaan heidän kotiin liittyen liittyvien tehtäviensä jatkoa, eli miksi omaisten hoitaminen tai lasten hoitaminen. On kuitenkin monia oikeudellisia määräyksiä eri esävaltioissa, jotka ovat antaneet suojaa menneisyydessä, mutta eivät enää anna sitä. Ja siksi meidän täytyy selkeästi tunnustaa, että nimenomaan tällaisen flexicuritin alueella, tällaisen joustavan turvallisuuden alueella politiikka ei ole onnistunut. Tämä merkitsee siis joustavaa työllisyyttä, mutta kuitenkin niin, että suoja säilyy, mutta näin ei käytännössä olekaan. On olemassa erilaisia havaintoja, joita Euroopan unionissa on tehty ja jotka ovat johtaneet siihen, että juuri työllisyyden alueella on tapahtunut yhä enemmän liberalisointia niin Kreikassa kuin muissakin jäsenvaltioissa. Kysymys on enää halvasta työvoimasta, jota jolla on vain rajallisesti mahdollisuuksia harjoittaa vastarintaa siksi, että he pelkäävät irtisanomista tai jopa työttömyyttä. Miten me voimme huolehtia siitä, että työsuhteet tulevat turvallisemmiksi ja varmemmiksi? Emme tietenkään voi odottaa mitään ihmeitä, mutta olen optimisti, että tämä voisi onnistua, sillä kahden ja puolen vuoden aikana vaalikauden alusta katsottuna meidän on onnistunut hyväksyä erinäisiä tekstejä, joissa suunta on oikea, mitä tulee siis työntekijöiden suojeluun. Viittaan tässä esimerkiksi tähän foorumiin, joka käsittelee työllisyyttä ja kotitalouksessa työskentelevien aseman määrittelemistä ja säätelemistä koskevat ratkaisut. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka on lisäävät varmuutta eh, nimenomaan työllisyyden osalta. Euroopan unioni edustaa tiettyjä arvoja ja siksi Euroopan parlamentti on velvollinen myöskin panemaan toinen akiin kaikilla alueilla, jos me todella haluamme puhua siitä, että Euroopan unionilla on humaanit kasvot. Ja nyt Rova Movilla on puheenvuoro. Thank you very much. And, uh... Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijän tekemästä työstä ja siitä fokuksesta, jonka hän on tähän mietintöön tai lausuntoon valinnut. Meillä on varmasti paljon lisättävää tähän teemaan. Ei pelkästään liittyen direktiiviin ja näiden kysymysten päivittämiseen ja tehokkuuteen. Meille on aivan keskeisen tärkeää Euroopan unionissa, että meidät nähdään kansalaisten edustajina niin, että todella me edustamme ihmisiä, tarjoamme heille suojaa. Ja he kärsivät todellakin kylmästä talvesta niiden käytänteiden takia, joita EU-ssa harrastetaan. Erityisesti kommenttinne eläkkeistä ja myös muista vaikutuksista, joita on näillä epävarmoilla työsuhteilla. Sillähän on vaikutusta esimerkiksi terveyteen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa aivan erityisesti meillä on näitä nollatuntisopimuksia – ne vaikuttavat myös niin, että lastenhoitopalvelujen saatavuus on äärimmäisen vaikeata. Kiitos siis tekemästäne työstä ja mielelläni vielä osallistun työn päivittämiseen tai kasvattamiseen. Kiitos. Rova Ajal Sender, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijän, esittelijää tehdystä työstä, haluan myöskin ilmaista joita joitakin huolenaiheita, jotka ovat nousseet esille ja jotka eivät liity pelkästään kysymyksiin, jotka koskettavat tällaisia kielisiä versioita, vaan jotka liittyvät tähän lausuntoon, siis sen sisältöön. Näyttäisi siltä, että eri versiossa, espanjankielisessä versiossa puhutaan sukupuolen perustuvasta syrjinnästä, joka on muotoilu, joka on poliittisesti asianmukainen. Ajatelen näitä eroja, jotka liittyvät siihen, mikä naisten liittyen naisen heikompaan asemaan, epävarmpaan asemaan työllisyyden osalta, mitä tulee sitten, puhutaan tästä sukupuolen välistä liittyvistä eroista, nimittäin miksi kääntävistä näyttäisi siltä, että kysymys on samasta asiasta, mutta keskustelun myötä huomioon, että kysymys välttämättä ole samasta asiasta. Olen yhtä mieltä siitä, että on välttämätöntä saada sellaisia malleja, tulemme tekemään jotakin siis tarkistuksia, tässä on muotoiluja, jotain ratkaisuja, joilla jokin välttämättä ovat pyrkineet puuttumaan siihen, että miten käsiteltäisiin tätä naisten työsuhteiden epävarmuutta, ennen kaikkea kotitalouksissa olevia tehtävää työtä ja ja me tiedämme kaikki, että erinäisissä jäsenvaltioissa on olemassa hyvin huomattavia eroja, mutta on olemassa jotakin käytänteitä, joita voitaisiin laajentaa, hyviä käytänteitä, jotka ovat kehittyneet ja ovat muuttuneet sitä mukaan, kun niitä on sovellettu ja joilla on pyritty havaitsemaan ongelmat kuten täällä on todettu, mutta jotka, mm, joiden kautta myös on pyritty, siis pitäisi pyrkiä tuollakin sitä pyrkiä samaan aikaan tällaisia hyviä käytänteitä, koska näitä hyviä käytänteitä on olemassa. Tällainen palvelusekki, joka on käytössä täällä Belgiassa, jota on muutettu, kun on katsottu ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten tätä voitaisiin mukaisesti panna toimeen. Ja muissakin maissa on Espanjassakin on tällainen laki, joka kosketaan, mutta kansapuolella on pyrkinyt muuttamaan sitä vielä siellä, mutta on olemassa tällaista epävarmuutta siis edelleen. Ja sitten nämä sopimukset liittyvät kysymykset näyttää siltä, että voisi olla jonkinlaista parantumista, parantamista, joka tapahtuu nimenomaan lainsäädännön puitteiden myötä, jotka liittyvät tällaisen epävarmuuden tilanteeseen. Mutta nämä ovat sellaisia tarkistuksia, joita me olemme esimerkiksi Haluan vielä kerran kiittää kuitenkin esittelijää tehdystä työstä. Kiitos. Ja nyt Ward. Uh, thank you. I think that... Kiitoksia. Tämä liittyy myöskin tekemääni työhön. Laadin aikanaan lausunnon mietinnöstä köyden vähentämistavoitteen saavuttamisessa. Keskustelin monien sidosryhmien edustajien kanssa ja näyttö on selkeä. Naiset kärsivät eniten säästökurista. He maksavat laskun, vaikka eivät olisi töissä. Olivat sitten työssä tai ei, niin lasku lankeaa naisten maksettavaksi. Joten toivoisin, että huomioisitte tämän tekstin, niin se voisi olla hyödyllinen. Tässä korostetaan mahdollisuutta maksaa energialaskut. Eli siitä, että koti pysyy lämpimänä ja ruoka on saatavilla. Mutta yhtä lailla tällä vaikutetaan myöskin mielenterveyskysymyksiin. Silloin kun ihmiset joutuvat uurastamaan kohtuuttomasti saman palkan saamiseksi ja eivät tiedä, että onko kyse varmasta työpaikasta ja onko eläke turvattu. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka askarruttavat ihmisiä ja aiheuttavat mielenterveysongelmia, joten mielestäni on olemassa paljon parlamentin työtä, feministien ja naisaktivistien työtä tähän juuri teidän käsittelemään aihealueeseen liittyen. Ja lopuksi Sten äh, Raitke. Niin kiitos minultakin vielä esittelijälle tästä luonnoksesta. Haluaisin aloittaa hiukan yleisemmällä kommentilla. Meillä on sellainen tunne, että siksi, että on ongelmia, jotka ovat nousseet esille työttömyyden myötä viime vuosina. Siksi tämä epävarmojen työpaikkojen kysymys on jäänyt hiukan varjoon. Minusta työttömyys on niin suuri kysymys, joka nyt ollaan kohtaamassa, että usein näytti siltä, että riittää, että saadaan mitä tahansa työtä ihmisille. Tässä on syntynyt tilanne, joka minun maassani Saksassa että puhutaan tällaista epävarmoista työpaikoista tai prekarisoitumisesta, sitä ei oikeastaan ole käyty kunnolla ja siksi on tärkeää, että sitä puhutaan nyt, koska naiset ovat yliedustettuja juuri näillä alueilla ja ei vaikuttaa silloin köyhyys, eriarvoisuus hyvin erityisellä tavalla. On monia hyviä kommentteja, jotka on jo otettu ja asioita, jotka täällä jo esille, mutta olisi vielä pari asiaa, joista tulee tekemään tarkistuksia. Ensinnäkin julkiset palvelut, te mainitsette sen, että pitäisi olla mahdollisuuksia lastenhoitopalveluihin ja niihin pitäisi investoida enemmän, siis investoida enemmän julkisiin palveluihin, jotta olisi hyvä perusta. Minusta meidän pitäisi katsoa myös tilannetta, että julkisessa, julkisessa sektorilla usein on naisia työssä epävarmoissa olosuhteissa, epävarmoissa työsuhteissa ja sielläkin naiset ovat yliedustettuina jos ajatellaan myöskin sitä naisten edustettua silloin puhutaan henkilöistä, jotka työskentelevät lastenhoidon alueella ja pitäisi heidänkin saada kunnollista palkkaa eikä olla epävarmassa olosuhteissa tai tilanteessa. Silloin jos katsoo tilannetta monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi sähkömiehen palkka verrattuna vaikkapa lastenhoidon alueelle työskentelevän henkilön palkkaan ei ole lainkaan samantasoinen, vaikka on ilmiselvää, miten tärkeä rooli on henkilöillä, jotka, työsken- jotka työskentelevät hoitoalalla tässä yhteiskunnassa. Ja myöskin sosiaaliturva pitäisi ottaa esille, siis tällainen sosiaaliturva, joka ehkäisee köyhyyttä, kun puhumme eri vaihtoehdoista, eri malleista, mutta meidän pitäisi ottaa esille enemmän myöskin sitä, että nämä epävarmat työpaikat, jotka ovat perustavan laatuisia ajatellen sukupuolten välistä palkkaeroa ajatellen, ja tämä usein johtaa sitten myöskin köyhyyteen sitten kun ollaan ikääntyneempiä, erityisesti naisten osalta. Ja tämä on asia, joka pitäisi myös ottaa tässä esille. Ja toinen asia on sitten se, että monissa jäsenvaltioissa, muun muassa Saksassa, meillä on sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka eivät näe naisia – täysin työllistettävinä henkilöinä naiset nähdään jonakin, jonakin, jotka ansaitsevat jotakin sen lisäksi, mitä perheen pää toimeentulon hankkia, eli mies ansaitsee. Eli on tärkeää, että naiset pitäisi yksilöllisesti ottaa huomioon, ja heidän pitäisi olla yksilöllisesti suoja myöskin sosiaaliturvajärjestelmissä, eten kaikkea, jos, jos ovat olosuhteissa, jossa heidän työsuhteensa ovat epävarmoja. Ja tässä mielessä tulemme tekemään tarkistuksia. Odotan mielenkiinnolla keskustelua sitten näistä esityksistämme. Kiitos, Rova Reintke. Ja lopuksi esitteli herra Pimenta saa vielä puheenvuoron. Muito brevemente, non vou responder. Aivan lyhyesti. En pyrikään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, kaikkiin puheenvuoroihin tässä vaiheessa. Totta kai jään odottamaan tarkistuksianne. Ja sitten oikeastaan työmme käynnistyy. Meillä on ensimmäisen mietinnön työstämisessä totta kai tiettyjä rajoitteita. Monia kysymyksiä ei ole voitu tässä yhteydessä käsitellä juuri näiden rajoitteiden takia. On myös ideologisia rajoitteita, jonka takia tällaisia näkemyseroja sitten on. Ei pidä unohtaa sitä, että nämä eriarvoisuuteen johtavat seikat juontavat juurensa erilaisista yhteiskuntaluokista ja niiden välisestä eroista. Totta kai myös naisten kesken on eroja. On tiettyjä sosiaalisia seikkoja, jotka johtavat näihin naisten välillä valitseviin eroihin. Tässäkin on erilaisia ideologioita, enkä usko, että onnistumme pääsemään sopimukseen, eh, joka kaikkia tyydyttäisi, mutta tekstistä varmasti saamme yhteiset näkemykset. Mehän kaikki eh, puolustamme samoja arvoja, samoja periaatteita. Ja tässä kyllä hyvin suuri enemmistö voi yhtyä yhteisiin näkemyksiin. Saamme sellaisen tekstin, joka vastaa niihin huoliin, joista juuri äsken kuulimme. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos, herra Pimenta. Haluaisin vielä todeta, että määräaikatarkistuksella on 12. tammikuuta ja äänestys on valiokunnassa maaliskuussa ja 5. huhtikuuta työllisyysvaliokunnassa ja sitten täysistunnossa kesäkuussa. Seuraava kohtaislistalla on EUn varoja sukupuolten tasa-arvoon. Esittelijänä on Rova Moody ja hänellä on nyt puheenvuoro. Thank you very much. And... Kiitos. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän mietintötekstiin. 245 tarkistusta on jätetty. Olen työstänyt kompromissitarkistuksia, jotka tänään saamme käyttöömme. Varjokokous on myös ohjelmassa myöhemmin tällä viikolla. Jätetyistä tarkistuksista suuri osa on keskittynyt sukupuolten väliseen tasa-arvoon terminä. Mietinnön otsakkeenahan on EUn varoja sukupuolten tasa-arvoon. Eli näin ollen teemme kollegoiden kanssa työtä, jotta tämä terminologia-asia saadaan selväksi. Mutta totta kai myös mietinnön sisällössä käytämme tätä otsakkeessa käytettävää termiä. Uskon, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä kollegoiden kanssa ja pääsemme kompromisseihin mahdollisimman monista tarkistuksista. Toivon, että kollegat tämän myös havaitsevat sitten, kun kompromissitarkistukset myöhemmin tänään saadaan jakoon. Työ on jo käynnistynyt tältä osin ja kovasti odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa niin, että voimme maksimaalista yhteistyötä eri ryhmien kesken tehdä. Ja toivottavasti saadaan mahdollisimman hyvä konsensus aikaiseksi tästä mietinnöstä. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Rova Moody. Haluaako joku edustaja käytä? Rova Zaborska. Dziękuję bardzo pięknie pani prezydniczka. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, olen täällä edustaja Materan puolesta. Hän on äitiyslomalla paraikaa, eikä siksi päässyt tähän kokoukseen. Kollega Matera kuitenkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä – ja hän toivoo rakentavaa yhteistyötä vaalittavan seuraavissa varjoesittelyiden kokouksessa. Tarkoituksena on löytää hyvä lopputulos. Puhuttaisiin EUn varoista sukupuolten tasa-arvoon. Kollega Matera tukee sellaisia tarkistuksia, jotka vaativat vaikutusten analyysiä, jotta me todellakin tiedämme, mitä rahastoja tulisi käyttää ja mitkä toimet voisivat olla niin sanotusti rahan haaskausta. Hyviä tarkistuksia löytyy. Jotkut ovat kuitenkin sellaisia, jotka aiheuttavat meille melkoista päänvaivaa. Monet tarkistukset ovat hyviä, paitsi seuraavat. Joissakin tarkistuksissa nimittäin todetaan, että menot vaikuttaisivat enemmän naisten kuin miesten asemaan. Me olemme sitä mieltä, ettei ole olemassa minkälaista virallisesti vahvistettua näyttöä teesinä. Tämä voitaisiin esittää, mutta mitään faktoja ei ole tarjolla. Me emme myöskään voi tukea sellaisia tarkistuksia, jotka olisivat utopistisia vaatimuksiltaan. On nimittäin olemassa aihealueita, jotka eivät liity tähän laisinkaan, kuten kalastuskiintiöt, tai kolmansien maiden kanssa solmittavat sopimukset. Enemmänkin esimerkkiä olisi tarjolla. Lisäksi on vaadittu, että ulkoiset asiantuntijat olisivat budjettimenettelyn kaikissa vaiheissa mukana. Tuskinpa budjettivaliokunnan väki tästä riemastuu. Meillä on riittävästi omaa edustusta vaalittaessa demokratiaa ja avoimuutta ja osallisuutta tähän nimenomaiseen kysymykseen liittyen. Ja lopuksi toteaisin vielä, että mehän kaikki taistelemme naisten oikeuksien puolesta – mutta emme voi väittää, että luonnonmullistukset vaikuttaisivat enemmän naisten kuin miesten tilanteeseen. Se menee aivan liian pitkälle. Olisi paikallaan, jos kollega voisi pohjustaa omia väitteitään paremmilla argumenteillaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Rova Saborska, edustaja Trotsinski. Merci, madame president. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä, hyvät kollegat. Puhuisin tarkistuksestani, jotka liittyvät niihin tavoitteihin, tavoitteisiin, joita olen itse määritellyt työlläni parlamentissa ja myös ryhmäni niitä tukee. Esittelijä puhui periaatteesta, jota tästä tasa-arvosta terminä äh, en voi hyväksyä. Eli meillä on tämä termiongelma ranskan kielessä silloin, kun puhutaan äh, gender- tai sex-termein. Kyse on myös siitä, miten henkilö itse määrittelee oman sukupuolensa. Eli jos puhutaan tällä tavalla lainsäädäntöteksteissä, niin se olisi vakava virhe. Ja esimerkiksi seksuaalisella käyttäytymisellä ei ole mitään tekemistä tällaisen määritelmän kanssa. En voi ajatellakaan, että naisten ja miesten tasa-arvosta käytävä keskustelu Käydään niin, että toteutetaan sitten tällaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka johtaa tuhoon. Nuoret tytöt ja naiset joutuvat väkivallan kohteeksi ja kaupan kohteeksi. Ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi olla kylmä suhteessa ihmisten kärsimykseen. Ei suinkaan, vaan täytyy löytää toisia tapoja auttaa ja omissa tarkistuksissani nimenomaan tuomitsen tämän lähestymistavan. Kenties meillä on mahdollisuus puhua näistä asioista myös kompromissitarkistusten yhteydessä. Ja sitten niin kuin tiedätte, eri jäsenvaltioissa on ollut vakava talous- ja sosiaalinen kriisi, joka uhkaa kansalaisia. Meidän on löydettävä konkreettisia ratkaisuja ja myös resursseja niiden toteuttamiseen. Kun taistellaan tasa-arvon puolesta, niin voi olla, että tämä kääntyy tavoitettaan vastaan ja voi olla haitallista käyttää varoja tällaiseen. Kansalaiset eivät tätä halua. Ja tässä ohjelmassa tuotetaan aivan liian paljon ideologisia näkökohtia. Kiitos. Eh, la señora Honeywell. Rova Kiitos. Minä haluaisin palata tähän sukupuolen määritelmään – nyt vuosia tässä valiokunnassa ja näyttää siltä, että tämä asia, joka nousee säännöllisesti esille, se on kielellinen. Se sanalle gender on eri käyttö englannissa, koska on ero sanojen gender ja sex välillä. Niitä voidaan käyttää tosi niin, niin että ne korvaavat toisiaan, mutta toisaalta taas ei. Tämä on niin kuin monien muidenkin englannin sanojen kanssa, että on kaksi sanaa, jotka koskevat samaa asiaa, mutta ei, tämä ei välttämättä ole sama asia muissa kielissä. Ja tämä näyttää olevan aina kysymys silloin, kun tämän tyyppisiä mietintöjä tekee joku, joka on englannin kielen äidinkieleltään. Siksi minä puhun tästä, että näin on, ja näin, tämä on aina ollut tapana, että me pyrimme mietintöjä esittelijän äidinkielellä. Minä suosittelisin, että me pidämme kiinni tästä otsikosta ja pidämme kiinni siitä, että jos se auttaa, että jos muissa kieliversoissa ei ole tehdä tätä, minusta tämä selvittää tätä, koska on turha, tämä keskustelu on sinänsä aivan turhaa, koska tämä siis liittyy kielelliseen kysymykseen, ei mihinkään muuhun. Gracias, señora Honevola, La señora Reitke. Thank you, Madam Chair, and uh, to be Kiitoksia rouva puheenjohtaja puhun. Minä en ole varoesittelin ominaisuudessa, mutta kollega Samborska otti esille aiheen, joka ryhmässänikin tarkistusten muodossa tuli esille ja haluaisin kommentoida sitä ja ehkäpä voin vielä paneutua tähän enemmän, sillä sukupuolesta on tullut ikään kuin analyysin kohde ja ehkäpä tätä kautta on syntynyt väärinkäsityksiä. Me yritämme katsoa tätä sukupuolibudjetointia ja sitä kautta katsoa, että kuinka paljon varoja menee naisten ja miesten asioiden hoitoon. Ja me yritämme varmistaa, että varat jaetaisiin tasapuolisesti, varsinkin kun kyse on unionin varoista. Ja siihen, mitä sanoitte viitaten unionin kalastuspolitiikkaan, niin rahoja paljon annetaan kalastajille, miehille ja naisille, ja meidän tulisi analysoida, miten tämä vaikuttaa eri yhteisöissä miesten ja naisten asemaan, jos puhutaan tulvista ja maanjäristyksistä, miten ne vaikuttavat miesten ja naisten asemaan. Useinhan käy niin, että naiset joutuvat sitten hoitamaan lapsia ja vanhuksia, eli kun talo menee alta, niin suhteellisen paljon suurempi taakka on naisten kannettavana, kun he hoitavat lapsia ja vanheksuja. Tämä pitää huomioida silloin, kun varoja jaetaan. Tästä syystä me halusimme tämänkin asian mainittavan. Ja aiheesta löytyy kyllä tutkimustietoja. Ehkä voisin kertoa teille tästä enemmän. Se selvittäisi, miksi tämä on meille niin tärkeä asia. Ja sitten vielä ehkäpä ideologinenkin kysymys. Minä nimittäin uskon, että jos me haluamme saada jotain käytännössä toteutettua sitä, mitä sanotaan mm, perustamissopimuksissa, niin meidän täytyy jollakin tavalla tätä luokittelujärjestelmää käyttää ja toivoisin, että esittelijä käyttäisi tätä tärkeää termiä jatkossakin, koska sitä kautta me voimme vaikuttaa todellisuuteen parantaen tilannetta ja muovata politiikkaa siten, että yhteiskunta kehittyy hyvän suuntaan. Ja lopuksi vielä toteaisin, että jotkut eivät välttämättä ole perehtyneet aiheeseen liittyvään uusimpaan kirjallisuuteen. On olemassa, käytetään kirvastakin keskustelua juuri tästä sukupuoliterminologiasta ja meidän tulisi huomioida tämäkin seikka. Kiitoksia. La signora Renati. Arena. Just, eh, en usko, että, että Euroopan parlamentissa ei voitaisi käydä ideologista eh, keskustelua. Joku täällä sanoi, että tässä on tuhoavaa ideologiaa ja osoitteli sormella muita. Eh, henkilö, joka näin sanoi, tuo nimenomaan tällaista tuhoavaa ideologiaa tänne silloin, kun hän asettaa kilpailuasemaan tiettyjen henkilöiden oikeudet ihmisoikeudet Euroopassa äh, suhteessa ihmisoikeuksiin muualla maailmassa. Tämä on erityisen tuhoavaa, kun ajatellaan yhteiselämän mahdollisuuksia. Tällä hetkellä, kun naiset elävät epävarmassa tilanteessa, kärsivät syrjinnästä kaikkialla Euroopan alueella, ovatpa he sitten eurooppalaisia tai ulkomaista alkuperää, niin ka- kaikkia näitä ihmisiä täytyy puolustaa. Budjetin näkökulmasta, kun ajatellaan toimia, joihin ryhdytään onpa sitten kyse eurooppalaisista tai muista naisista, niin ei sillä ole väliä. Me puolustamme tällä ihmisten oikeuksia, jotka kaikki ovat ihmisiä, onpa heidän alkuperänsä mikä tahansa. Tämä on syytä muistuttaa. Monet eurooppalaiset ovat valmiita kuuntelemaan tätä. Kukaan ei halua, että nämä naiset kuolevat, kun he odottelevat, että muita naisia puolustetaan. Kyllä me voimme toteuttaa molemmat tavoitteet, puolustaa eurooppalaisia naisia ja Euroopan ulkopuolella olevia tulevia naisia. Tämä tuhova ideologia äh, on nimenomaan tätä. Äh, se on vastakohtana sille rakentavalle ideologialle, jota suurin osa meistä haluaa puolustaa. Me haluamme korostaa ja edistää myönteisiä seikkoja, ei niinkään kielteisiä. Ja lopuksi esittelijä Rova Moody saa vielä puheenvuoron. Thank you very much. Um, I think... Kiitoksia. Kiitoksia kommenteista, joita kollegat ovat tehneet, jotka liittyvät näihin tarkistuksiin. Joillakin alueilla kysymys on ollut tällaisista käännöskysymyksistä, jotka liittyvät ennen kaikkea siihen, mitä Rovama Tera sanoi. Mitä tulee tähän sukupuolten tasa-arvokysymykseen, on kysymys nyt käännöskysymyksestä tai laajemmasta kysymyksestä, mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä, että tämä on mietinnön otsikko. Mietinnön otsikko on ö, varoista sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasa-arvoon viitataan koko mietinnössä. Ja minä sanoisinkin, että mietinnön otsinkosta sovittiin valiokunnassa ja tämä on siis valinta, joka tässä on tehty. Pidän hyvänä jotakin kommentteja, joita on tehty ja on ottanut joitakin asioita jo mukaan, jotka ovat nousseet esille kompromissitarkistuksiin. Tässä kysymys on olemassa olevien varojen käytöstä, jotka liittyvät siihen, miten EU-budjettia käytetään. Kun me esimerkiksi katsomme pakolaiskysymyksiä, silloin me katsomme varoja, jotka käytetään ja jotka ovat perustavanlaatuisia, että meidän arvojamme EU-ssa, että niitä kylläkin käytetään sellaisella tavalla, joka, joka tukee naisia, jotka ovat kaikkein heikommassa ja vaarallisimmassa vaarantusvansemassa näissä ryhmissä. Haluan kiittää kollegia kommenteista ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä niin, että saadaan aikaan mietintö, jonka valiokunta toivottavasti voi sitten hyväksyä, jolle se antaa tukensa. Kiitos. Rova Moodille. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan nyt listalla, joka on virkamatka Kreikkaan. Se tehtiin marraskuussa 2016. Se oli valtuuskunta tästä valiokunnassa. Teidän käytössänne on asiakirjojen joukossa raportti, joka koskee tätä matkaa, jossa kerrotaan ohjelma ja tulokset. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tästä asiasta? pues, como es simplemente un intercambio. Kysymys on pelkästään näkemysten vaihdosta. Siis jos tähän ei ole mitään kommentteja, siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on sitten muut asiat. Jos ei ole muita asioita, joita olisi ottaa esille, niin siirrynkin seuraavaan kohtaan, joka on seuraavat kokoukset – Seuraava kokous olisi 25. tammikuuta kello yhdeksältä täällä Brysselissä. Ja se on sitten eh, vaalikauden jälkiosaa ajatellen järjestäytymiskokous. Ja haluan esittää toivomuksen siitä, että tämä vuosi olisi todellakin hedelmällinen ajatellen kaikkea, mitä te teette, ja että, että että voimme hyvin jatkaa työtä näiden kysymysten parissa. Haluan kiittää kaikkia ja päätän kokouksen.